yhteiskunnalliset kriteerit, joiden pohjalta tiedetään, mikä on laitonta ja mikä ei, ja näin voidaan palkansaajien etua noudattaa. Vielen dank, herr Kollege Enna. Kiitos, kollega Enna. Sitten seuraavana kollega Köstinger, kaksi minuuttia. Vielen dank.